seduta è aperta. Il primo punto allora... Hyvää huomenta. Jatkamme kokoustamme. Ensimmäinen asia esityslistalla on suullinen kysymys komissiolle. Yhden käsimatkatavaran sääntö tietyillä lentoyhtiöillä. Ja annan sitten äh, puheenvuoro herra Simpsonille viisi minuuttia. Olkaa hyvä. Good morning, President. Is, is it, is it... Hyvää huomenta, puhemies. Kannattaako aloittaa, kun komissio ei ole täällä vielä komission sen paikalla? I mean, the, the, giveaway, the giveaway chairman is in the oral question. Tässähän tavallaan ikään kuin sanotaan, että suullinen kysymys komissiolle. Ai komission tulossa, selvä. Of the committee on transport and liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta Esitän tänään tämän suullisen kysymyksen. Se liittyy tähän yhden käsimatkatavaran sääntöön, jota käytetään tietyillä lentoyhtiöillä nyt. Valiokuntani on sitä mieltä, että nyt on ryhdyttävä toimiin, jotta voidaan huolehtia siitä, että päästään eroon epäjohdonmukaisuudesta ja avoimuuden puutteesta, jota kohtaavat matkustajat usein lentoreiteillään. Puhemies, useat vuodet on ollut käytäntönä se, että matkustajat voivat ottaa koneeseen sen, mitä ovat ostaneet lentokentällä. Ikään kuin käsimatkatavarana ilman lisäkustannuksia. Ja näistä kustannuksista aiheutuvat kust- näistä ostoksista liittyvät lisäkysymykset ja myöskin kannettavan tietokoneen mukaan ottaminen aiheuttaa näitä kysymyksiä. Joillain lentokentillä – joissain lentokoneissa on joutunut maksamaan pullollisesta viskeä ja toisissa paikoissa taas ei. Eli ihan tuurilla saattoi päästä myös maksamatta. Epäjohdonmukaisuutta siis, avoimuuden puutetta myös. Ja tämä epäjohdonmukaisuus juuri nyt huolettaa meidän valiokuntamme. Uskoaksemme jotkut EUn lentoyhtiöt kiertävät ikään sääntöjä – saadakseen lisää tuloja ja tämä haittaa matkustajia ja tietenkin myöskin niitä, jotka tuotteita myyvät lentokentillä. Ymmärrän kyllä, että käsimatkatavarasäännöissä on otettava huomioon lentokonetyyppi ja ymmärrän tässä kaupalliset näkemykset sekä lentoyhtiöiden että lentokenttien osalta, mutta minun huolenaiheeni on seuraavanlainen. Viime vuosina jotkut lentoyhtiöt ovat pyrkineet perimään maksua kaikesta ja toiset ei. Ja juuri tässä maksukysymyksessä pyytäisin komissiolta toimia, jotta kansalaiset voisivat saada kunnolla tietoa niin, ettei jouduta kärsimään tällaisista lisäkustannuksista. Matkustajat ovat usein suuttuneita, he eivät kaiken tiedä missä mennään. Usein heillä on sellainen tunne, että heitä on kohdeltu väärin. Kiitos puhemies. Grazie. La parola Kiitos. Annan puheenvuoron komissaarille De Hucht. Olkaa hyvä. Uh, Puhemies, arvon jäsenet, hyvää huomenta. Kuten uh, liikennevaliokunnan puheenjohtaja sanoi kysymyksessään, komissio on tietoinen siitä, että yhden käsimatkatavaran sääntö vaihtelee lentoyhtiöittäin ja kysymys on myös siitä, millä tavalla tätä valvotaan kussakin lentoyhtiössä käytännössä. Tätä on pidettävä heijastumana palveluiden monimuotoisuudesta, jotka ovat tarjolla matkustajille hyvin kilpailevilla markkinoilla. Lentoyhtiöiden oikeus asettaa maksut on yksi ydinasia lentoliikenteen sisämarkkinoilla. Se on johtanut hintojen laskuun kuluttajien eduksi ja yritysten eduksi. Komission mielestä lentoyhtiöt ovat oikeutettuja asettamaan omat ehtonsa. Se on tehtävä avoimesti ja EU-lainsäädännön mukaisesti, nimittäin lento Äh, liikennepalveludirektiivin mukaisesti. Tämä on äh, asetus äh, vuodelta 2002 ja kysymys on lentoyhtiöiden vastuista, mikäli tapahtuu onnettomuus. Mikäli markkinat toimivat ja informaatiota on avoimesti annettavissa, tämä saattaa olla se kriteeri, jolla valitaan lentoyhtiö jonkun toisen sijasta. Mitä tulee matkustajien oikeuksiin, matkustajilla on oikeudet tietää ne eh, edellytykset, joilla heillä saa olla, minkä mukaan heillä saa olla mukana matkatavaroita. Komission mielestä eh, paremman informaation antaminen matkustajille eh, liittyen esimerkiksi matkatavaroihin on se asia, mihin voidaan puuttua. Sen lisäksi on paremmin toimeenpantava olemassa olevaa lainsäädäntöä. Kansallisten valvonaviranomaisten rooli matkatavaroiden kohdalla liittyy myös matkustajien oikeuksia koskevaan lainsäädäntöön, joka astuu voimaan 2013. Komissio huomioi sen, että tämä yhden matkalaukun politiikka vaikuttaa nimenomaan lentokenttien intresseihin. Ja tässä on kysymys asiasta, josta on sovittava lentokenttien ja lentoyhtiöiden kesken ja matkustajien kanssa myös niin, että he eivät riko turvallisuussääntöjä. Kiitos. Ora la parola. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron seuraaville puhujille, jotka esiintyvät puolueryhmän nimissä EPPstä. Edustaja Bach, puolitoista minuuttia. Paljon kiitoksia, arvoisa puhemies, komission jäsen. Yhä enemmän kuulemme Euroopan kansalaisilta valituksia siitä, että on rajoitettu käsimatka tavaran tuomista koneeseen ilman selkeää syyntä. Se, ettei ole kunnollisia määritelmiä matkatavaroiden, käsimatkatavaroiden osalta, ovat johtaneet siihen, että lentoyhtiöt päättävät tästä ilman selkeitä syitä. Ja näin todella viedään matkustajien rahat paikan päällä. Ja esimerkiksi kiusataan matkustajia, jotka ovat ostaneet lentokentältä jotain tai joilla on kannettava tietokone mukana. EU:ssa tarvitaan selkeät yhtenäiset säännöt käsimatkatavaroista. Omassa mietinnössäni lentomatkustajien oikeuksista viittasi myöskin tähän ongelmaan. Toivomme siis, että pian saadaan komissiolta uudet ehdotukset yhtenäisistä säännöistä käsi matkatavaroille niin, että kansalaisia voidaan suojella tilanteelta, jossa nyt olemme. Myös, myös ammattimuusikkojen olot on otettava huomioon, koska heillä on tarvetta ottaa instrumenttinsa mukaan – Viittasitte direktiiviin vuodelta 2004. Ja tässä yhteydessä varmasti voitaisiin nyt hoitaa tämä asia kerta kaikkiaan niin, että yhteisöjen tuomioistuin joudut tässä päättämään, vaan että komissio aktiivisesti jo ennalta esittää lainsäädäntöä. Kiitos. Grazie per il gruppo SD. Kiitos SD-ryhmän puolesta. Edustaja El Hadraui, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos äh, puhemies, äh, kollegat, komission jäsen. Minun ryhmäni pitää luonnollisesti tärkeänä tätä liikennevalikunnan puheenjohtajan esiin ottamaa kysymystä. Me olemme vuonna 2012 kolmeen otteeseen vaatineet sitä, että lopetetaan tämä tiettyjen äh, lentoyhtiöiden tiukkaa vaatimusta yhdestä käsimatkatavarasta. Toki olette oikeassa, kun te sanotte, että on erilaisia kaupallisia käytänteitä ja että yksi yhtiö tarjoaa hyvin vähän matkustajalle, toinen enemmän, mutta eri hintoihin. Mutta siitä huolimatta pitäisi olla tietyt minimimääräykset ja avoimuutta myös lentokentillä matkustajien suuntaan. Tätä, tämä puuttuu usein ja se johtaa sitten usein siihen, että matkustajien on luovutettava tiettyjä tuotteita ennen kuin he menevät koneeseen. Minusta komissiolla pitäisi olla koordinoiva rooli ja puuttua silloin, kun se on tarpeen. Ja sen vuoksi meistä olisi tärkeää, että meillä olisi tietyt periaatteet siitä, miten valvotaan käsimatkatavaroiden määrää jo incheckingin yhteydessä ja mikäli tehdään ostoksia, niin on mahdollisuus sitten ottaa ylimääräisiä laukkuja mukaan. Mutta kaikesta tästä on informoitava ja on tiettyjä asioita, joita pitäisi voida pitää tällaisena välttämättöminä tavaroina, kuten esimerkiksi takkia. Ja komission täytyisi voida kieltää liian tiukat säännöt Euroopan tasolla liittyen käsimatkatavaroihin ja niihin liittyviin poikkeuksiin. Matkustajat tarvitsevat ennen kaikkea selkeyttä niin, että he voivat olla varvoja siitä, että heidän ostoksiaan ei oteta pois. Ja tässä täytyy myös olla kohtuullinen ja sääntöjä täytyy samalla tavalla ö, toimeenpanna. Jos minulla on pieni laukku matkatavarana ja sitten ostan jotain lentokentältä, kyllä minun täytyy se voida ottaa mukaan lentokentälle, ö, lentokoneeseen. Se on kuitenkin tärkeää lentokentille ja kaupoille ja sen lisäksi lentoyhtiöt haluavat itse myydä tuotteita lentokoneessa ja se saattaa olla myös tässä taustalla. Grazie per il gruppo ALDE. Kiitos ALDE-ryhmästä. Edustaja Aylward, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Ehm, <clears throat> ar cearta paisinéirí ó thaobh bagáiste lámh é. what items are essential and non essential the counting of air airport. se mikä on välttämätöntä ja ei välttämätöntä minkä kokoinen käsimatkatavara voi olla vaihtelee lentoyhtiöstä toiseen lentokentältä toiseen. Se mikä on sallittua kun lennetään ulos jostain on eri asia kuin sitten kun palataan takaisin. Tämä aiheuttaa sekaannusta ja usein aiheuttaa paljon lisää kustannuksia matkustajille. Tämä on hankalaa ja johtaa myös siihen, että vähittäiskauppaa ei enää ole lentokentillä. Sattumanvaraiset säännöt ovat usein kohdanneet matkustajia, joskus jopa koomisessa määrin – Ja onko tässä totta se, että joskus henkilöstö saa bonuksia siitä, että asetetaan sakkoja. Tässä rikotaan mielestäni kilpailuoikeutta. Selkeää on se, että matkatavaroiden säilytystilaa ei ole loputtomasti. Ja silloin on matkustajienkin otettava huomioon, mikä voi olla sopiva kohtuullinen määrä käsimatkatavaraa. Mutta selkeämmät säännöt – auttaisivat matkustajia, kun he pakkaavat tavaroitaan tai ostavat jotain lentokentiltä. Meidän pitää huolehtia siitä, että suojellaan matkustajia, annetaan kohtuullinen määrä käsimatkatavaraa, mukaan lukien ostokset, joita on tehty lentokentillä. On tärkeää, että näitä asioita myös tuodaan julki ja noudatetaan lähtöselvityksessä ja muualla niin, ettei tehdä päätöksiä siellä portilla sattumavaraisesti. Kiitos. Grazie per... Kiitos. Vihreistä edustaja Lichtenberger, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitokset äh, komission jäsenä täysin äh, erilaiset käytänteet äh, lentoyhtiöissä liittyen käsimatkatavaroihin on kilpailun vääristymistä, korkean luokan kilpailun vääristymistä Varsinkin, jos ei toimita sen mukaan, mitä on sanottu. Tämä koskee nimenomaan näitä halpalentoyhtiöitä. Matkustajille äh, on, tämä on erittäin ikävää lentomatkoilla äh, ja koko äh, tämä matkustajaturvallisuustarkastukset ja muut on yhtä estelyä ja lentoyhtiöt eivät voi tehdä mitä he haluavat sen vuoksi, että on myös matkustajaoikeuksia, jotka on toimeenpantava. Eikä jatkuvasti äh, voida lähettää matkustajia tekemään valituksia tuomioistuimeen. Se on liian hankala tie. Täällä on jo poikkeuksia liittyen esimerkiksi soittimiin, tietokonelaukkuihin, naisten käsilaukkuihin. Ne ovat jatkuvasti ongelma. Teidän vastauksenne komissiona on enemmän kuin huono, heikko. Eli eihän kukaan välttämättä voi vain valita sitä lentoyhtiötä, mitä hän haluaa, sen vuoksi, että lentoyhtiöt ovat itse jakaneet reittinsä. Vain pääkaupunkien välillä matkustajilla on mahdollisuus valita eri lentoyhtiöitä ja reittejä. Eihän tätä voi hyväksyä. Lento, liikenteessä, vapaat markkinat ja matkustajien valintamahdollisuudet ovat oikeastaan kadonneet, mikäli haluaa lentää pääkaupunkien ulkopuolella. Herra komission jäsen, kun on kysymys kilpailusta, niin teidän tulisi vihdoinkin toimia johdonmukaisesti lentoyhtiöitä vastaan paljon, jotka eivät yhtään huolehdi matkustajistaan ja asiakkaistaan. Grazie per le... Kiitos. Edustaja Vlacek, yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Lentomatkustaminen voi olla hyvin hankalaa ja kallista, kun ajatellaan matkatavaroita. Siellä on ylimääräisiä kustannuksia, jotka tekevät todella epämukavaksi matkustamisen. Säännöt, jotka liittyvät sisältöön ja myöskin käsimatkatavaran kokoon vaihtelevat kovasti. Joskus lentoyhtiöt sallivat kolme käsimatkatavaraa tiettyyn kokoon asti, mutta sitten lentokentillä säännöt ovat toisenlaiset ja sitten joudutaankin lähettämään matkatavara ruumaan. Nyt olisi aika EUn säädellä tätä alaa ja pakottaa lentoyhtiöt harmonisoimaan säännöt. Meidän on ymmärrettävä, että lentoliikenteessäkään mikään ei ole ilmaista ja matkustajilla on mahdollisuus valita eri lentoyhtiöiden välillä. Joskus on maksettava lisämaksua, mutta on kiinnitettävä huomiota myös – sopimusehtoihin. Halpalentoyhtiöt tarjoavat lippuja halpaan hintaan, mutta vähemmän palveluita, joten kyllä tässä on suhde matkustajan ja lentoyhtiön välillä. Ei on pitäisi puuttua siihen mahdollisimman vähän, koska uuden säätelyn kautta syntyy lisäkustannuksia yrityksille. Ja tämä heijastelee myös tietenkin matkustajan lippuhintaa ja meidän pitäisi vastustaa sellaista kehitystä. Kiitos. Grazie per la Kiitos Guesta. Murphy, yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you, President. Uh, Kiitos puhemies. Kysymys on taloudellisesta suhteesta matkustaja- ja lentoyhtiön välillä, mutta se ei ole tasa arvoista että voisi valita mistä taas lentoyhdistä, koska monilla matkustajilla ei ole vaihtoehtoja ja monet lentoyhtiöt käyttävät tätä yhden laukun sääntöä, ei kuitenkaan matkustajien mukavuuden tai turvallisuuden puolesta, vaan sen vuoksi, että ne voisivat lisätä omia tulojaan, kun he pakottavat matkustajat maksamaan korkeita maksuja siitä, että he tsekkaavat matkalaukkuunsa koneen huoneeseen ruumaan sisään. Me tiedämme, että lentoyhtiöillä on kaiken näköisiä villilännen menettelyitä, jotta he voisivat saada lisää rahaa ja Ryanair ikävä kyllä on tässä johtava. Eli huono asiakaspalvelua, kaiken näköisiä luottokorttimaksuja ja huonoa palvelua ovat yleisiä tälle yhtiölle. Ryanair on varsinainen kapitalistisen ahneuden ilmentymä ja jos ajatellaan myös Ryanairin työntekijöitä, jossa Ryanair esimerkiksi kieltää ammattiyhdistysliikkeeseen kuulumisen ja voi antaa sitä potkut. Eli haluaisin tietää, tuleeko Irlannin hallitus toimeenpanemaan lupauksensa siitä, että kaikki saavat kuulua ammattiyhdistysliikkeeseen. Grazie, ora la parola. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Dantin puolitoista minuuttia. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Rouva puhemies, komissaari, hyvät komissaarit. Käsitavara kysymys ei ole mikään kaupallinen kysymys muiden joukossa. Meidän se pakottaa matkustajat tekemään toisia valintoja, erityisesti suorittamaan ostoksia koneessa pikemminkin kuin lentokentällä. Etukäteistieto, hyvä komissaari, ei ole aina niin selkeää tämä toimenpide, jolla rajoitetaan käsimatkatavaroiden määrää silloin, kun siitä tulee huomattavan tärkeää. Se rajoittaa matkustajien vapautta, lentomatkustajien vapautta. Heitä estetään valikoimasta, heitä estetään tekemästä valintoja lentokentällä, mutta tällä toimenpiteellä on myös seurausvaikutuksia lentokenttiin ja erityisesti pieniin lentokenttiin. Aluelentokentillä on ongelma ja se on jopa joskus varsin huolestuttava. Halpalentoyhtiöt sijoittuvat juuri tänne ja he saavat siitä taloudellista etua ja toisaalta nämä samat halpalentoyhtiöt harjoittavat käsimatkatavarapolitiikkaa myös kaupallisilla lentokentillä. Ei ole kyse vain halpolentoyhtiöistä, mutta tässä on kyse myös rahoituksellisesta riippuvuudesta. Pitääkö meidän todella tuomita että, tai pitääkö hyväksyä, että lentokentät hyväksyvät kaikille lentoyhtiöiden asettamat ehdot matkustajien hyvinvoinnin kustannuksella. Tämä on tilanne johtanut siihen, että jotkut alueelle, alueelliset lentokentät ovat joutuneet sulkemaan, lopettamaan toimintansa. Meidän täytyy taata se, että tämä keskimäinen luottamus ei johda siihen valta-asetelmaan, että voimakkaampi määrä. Tässä on kyse lentoyhtiöiden välisestä kilpailusta ja vaarana on se, että osa näistä yhtiöistä eivät löydä yhdenvertaista toiminta aluetta ja silloin he ovat päätyneet tähän yhden matka, käsimatkatavaran sääntöön. Pitäisikö meidän määrätä joku vero tälle käsimatkatavaralle? Ehkä voisimme sillä tavalla ratkaista tämän ongelman suoraan. Honorable Ayala Sender. Edustaja Ayala Sender, yksi minuutti. Kiitos rouva puhemies. Minä kyllä myös puhun tästä väärin ymmärretystä kaupallisesta vapaudesta ja yhdenvertaisesta oikeudesta, oikeudesta kaikille matkustajille. Tässä vaarallitsee väärin, väärinkäsitys, ei ole selkeää informaatiota. Ja tässä on suuria vaikeuksia saada, tämä, saada nämä valitukset läpi. Tässä on kyse myös väärinkäytöstä ja vääristä tiedoista, joita lentoyhtiöt toimittavat. Heillä on myös painostusta suurten lentoyhtiöiden edossa. Tässä on kyse kaikista matkustajatyypeistä, lapsista, vanhuksista, perheistä, naisista. On kyse siitäkin, mitä kukin kantaa mukanaan matkoillaan. Tähän voidaan myös lukea mukaan alueelliset lentokentät, jotka ovat joutuneet kaupallisiin vaikeuksiin, verotuksellisiin vaikeuksiin. Kuten hyvä komissaari, te sanoitte, ei ole vielä riittävää nämä toimenpiteet, kun meillä on nämä ristiriitaiset rajoitukset ehdotukset. Tämä edellyttää aina selkeitä ja yhdenvertaisia sääntöjä. Meillä on espanjalainen laki, joka helpottaa sitä, että voidaan suojella matkustajaa eikä se, ja se edellyttää lentoyhtiöltä lisää turvallisuutta eh, erityisesti alueellisilla lentokentillä, joissa taistellaan väärinkäytöksiä vastaan. Minä toivon, että komissio ryhtyisi harmonisoimaan näitä sääntöjä, ryhtyisi todella yhdenmukaistamaan näitä sääntöjä, joka helpottaisi ja yhdenvertaisia oikeuksia lentomatkustajille. Kiitos. Onorevole Kramer. Edustaja Kramer, yksi minuutti. Ja, Frau Präsidentin. Arvoisa puhemies, komission jäsen, asiakas on kuningas. Tässä pitäisi huolehtia siitä, ettei puolusteta markkinoita, vaan matkustajia. Lento liikenteessä on sosialistista suunnitelmataloutta, koska 30 miljardia euroa menee veronmaksajien rahoja lentoyhtiöihin kerosiinista ei makseta veroa. Ja näin tarjotaan edullisia hintoja. Ja kuluttajat eivät edes tiedä tätä. Me tarvitsemme puitteet sitä varten. Olemme täällä. Puitteiden pitää koskea kaikkia lentoyhtiöitä. Ei voida nyt viedä tällä tavalla matkustajien rahoja jos pitää maksaa esimerkiksi siitä, että käy vessassa nähdä, miten törkeitä temppuja siellä harrastetaan, jos komissio puolustaa tällaista käytäntöä, ei pidä hämmästyä siitä, että Euroopan kansalaiset eivät pidä Euroopan unionista enää. Tässä on paljon pelissä. Pyydän nyt, että ajatte todella oikeudenmukaisia sääntöjä, jotka koskevat kaikkea. Eihän se voi olla mahdollista, että matkustajia tällä tavalla vedetetään lentoyhtiöiden puolelta. 30. Edustaja Fidanza, puolitoista minuuttia. Kiitos, rouva puhemies, hyvä komissaari. Nämä säännöt, jotka koskettavat yhden käsimatkatavaran sääntöä matkustamossa, joita sovelletaan tänä päivänä, ovat hyvin erilaisia ja e- eivät ole yhteneväisiä. Monet ilmakuljettajat ryhtyvät rajoittaviin toimenpiteen, jotka olivat aina oikeutettuja ja rajoittavat ostomahdollisuuksia lentomatkustajille erityisesti jopa lentokenttäalueilla. Tässä rajoitetaan ilma, lentomatkustajien oikeuksia ja joidenkin, jotkut, joillekin se merkitsee huomattavia kaupallisia menetyksiä, jos ajatellaan kaupallista toimintaa lentokenttäalueella, erityisesti kun ajattelemme alueellisia pienempiä lentokenttiä. Meidän pitää Euroopan tasolla pystyä ehdottamaan myös kansainvälisellä tasolla paljon tiiviimpää yhteistyötä ja vuoropuhelua kansainvälisen ilmailujärjestön kanssa meidän täytyy ajatella käsimatkatavaran til- koko ajan painoa eurooppalaisilla lennoilla. Siihen kuuluvat nykyään tänä päivänä näköjään lentokentällä suoritetut ostokset. Meillä pitäisi olla politiikka, joka olisi yhteneväisempi, tasavertaisempi ja selkeämpi, jotta vältettäisiin se, että tämä kaikki tapahtuu palveluiden ja lentomatkustajien hyvinvoinnin kustannuksella. Komissaari, meidän pitää saada enemmän tietoa, kuten sanoitte vastauksessanne, Voidaan mennä myös pidemmälle. Minä en ole kyllä tyytyväinen teidän vastauksenne ja pyydän teitä osoittamaan vähän suurempaa tiukkuutta tässä kysymyksessä. Kiitos. Un Edustaja Danellis, yksi minuutti. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καθώς το τοπίο στις αερομεταφορές της Ευρώπης... Hyvä, hyvä komissaari, ilmailu liikenne, ilma, lentomatkailu on vaihteluiden paineiden alaisena. Meidän täytyy toimia sillä tavalla, että EU voisi vaikuttaa lentomatkustajien oikeuksien kunnioittamiseen ja noudattamiseen. On, kyse, on puhuttu myös, myös veroista, tuista. Niitä pitäisi käsitellä ehkä tarkemmin. Se vallitsee suuri epäselvyys, jos ajattelemme lentomatkustajia. On kyse suuren luokan ongelmasta. Mm. Tämä aiheuttaa sekannusta talousmallin toteuttamiselle kauppajärjestöille, jotka ovat tällä hetkellä vallalla, ja niin siellä ei noudeta tätä yhteistä sääntöä. Edustaja Taylor, olkaa hyvä. Uh, thank you, uh, chair. Kiitos, arvoisa puhemies. Liikennevaliokunnan puheenjohtajan kysymys on oikein oikea-aikainen ja varmasti turhautumista on sen takana. Kolme eri mietän yhteistyö on sisältänyt viittauksen matkustajien käsimatkatavaroihin. Näin vuonna 2012 minä olin esittelijänä ensimmäisen mietinnön osalta. Ja se liittyi siihen, miten huolehditaan lentomatkustajien oikeuksista. Suuri enemmistö tuki minun mietintöäni. Mitä käsimatkatavaroihin tulee, me kehotimme komissiota ehdottamaan toimia, jotka mahdollistavat sen, että saadaan harmonisoitua kaupalliset menettelyt ja näin suojeltua matkustajia liiallisilta rajoituksilta. Ja että sallittaisiin, että matkustajat ottavat koneeseen kohtuullisen määrän käsimatkatavaraa. Me olemme kuulleet kauhutarinoita kansalaisilta. Ja jos oikein nyt ymmärsin komission jäsenen puheenvuoron, hän jättää tämän markkinoille ja ehkä tuomioistuimelle hoidettavaksi. Tämä ei mielestäni riitä. Minä kyllä haluaisin, että komissio vastaisi näihin kolmeen mietintöön, jossa on toimi, toivottu ripeitä toimia. Grazie, onorevole. Kiitos, edustaja Koosa, puolitoista minuuttia. Kedves kollégák, egy nagyon fontos kérdésről van szó. Tässä on kysymys erittäin tärkeästä asiasta koska päivittäin miljoonilla ihmisillä matkustajilla on ongelmia sen vuoksi, että käsimatkatavaroiden määrä on rajattu ja sen lisäksi lentoyhtiöt antavat myös äh, ristiriitaista tietoa siitä, millaisia käsimatkatavaroita saa olla. Ja sitten vasta lentokentällä matkustaja toteaa, että hänellä on liikaa käsimatkatavaroita ja sitten lentoyhtiö maksattaa, vaatii siitä liian suuret maksut. Ja tämä johtaa matkustajan heikompaan asemaan, matkustajan oikeuksia rikotaan ja tilanne on ratkaistava mahdollisimman nopeasti. Me tarvitsemme kattavan ratkaisun ongelmaan. Parlamentti on käsitellyt kysymystä useaan kertaan ja minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että me tarvitsemme yhtenäisen lentomatkustaja-oikeusperuskirjan. Täällä on mainittu jo esimerkiksi muusikot, naisten käsilaukut. Minä haluaisin ottaa esiin erityisesti kysymyksen, joka liittyy vammaisiin. Heillä täytyy usein olla erilaisia lääkkeitä tai apuvälineitä mukanaan, ja heidän kohdallaan ei saa olla minkäännäköisiä rajoituksia, koska kysymys on kansalaisten oikeuksista. Nytkin annan puheenvuoron puhujille, jossa on menettely ilman puhujalistaa. Minulla on kymmenen puheenvuoropyyntöä. Annan puheenvuoron kaikille, mutta kuitenkin pyydän tässä vaiheessa jo teitä noudattamaan minuuttia, joka teille on annettu. Aloitan eh, edustajan Bankista. Arvoisa puhemies, yksittäiset lentoyhtiöt ovat ottaneet yhden käsimatkatavaran säännön käyttöön ja kysymys kuuluukin nyt, miten pitkälti rajoitetaan matkustajien oikeuksia. Näin ei ole harmonisoituja yhtenäisiä sääntöjä. Siksi ei riitä, että lentolipun ostamisen yhteydessä verrataan hintoja, vaan pitää katsoa muita sääntöjä, joita lentoyhtiöt noudattavat. Yksittäisten lentoyhtiöiden käytäntöiden vertaaminen keskenään on hyvin hankalaa. Ja usein lisämaksut, joita vaaditaan, ovat kovin korkeita. Tämä todella rajoittaa ja rikkoo lentomatkustajien oikeuksia. Lisäksi on viitattava siihen, että tämä kaikki johtaa suurin ongelmiin väittäiskaupassa lentokentällä. Euroopan parlamentti on jo viitannut siihen, että komissiolta toivotaan yhtenäisiä sääntöjä. Toivon, että näin nyt todella käy. Kiitos, edustaja Matula. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar, cetățenii europeni care călătoresc frecvent în... Kiitos. EU-ssa eh, matkust, ihmiset, jotka matkustavat eh, usein, ovat huomanneet, että tietyt lentoyhtiöt eh, harjoittavat epäreilua politiikkaa käsimatkatavaran suhteen. Ajattelen tässä matkatavaroiden kokoa, muotoa, painoa ja ne, niitä, mitä saa tuoda mukaan koneeseen ymmärrän turvallisuuskysymykset ja ymmärrän myös, että on tiettyjä ongelmia liittyen käytettävissä olevaan tilaan. Mutta siitä huolimatta pitäisi olla tiettyjä eurooppalaisia sääntöjä, jotka kieltäisivät lentoyhtiöiltä epäoikeudenmukaiset eh, maksut eh, käsimatkatavaroille. Mitä tulee matkatavaroihin, meillä täytyisi olla hyvin selvätä säännöttä. Ja on ihmisiä, joilla on seitsemän kiloa matkatavaroita, ja tämä ei ole reilua. Pitäisi olla samanlaiset säännöt ja täytyisi myös kunnioittaa matkustajien oikeuksia. Kiitos, edustaja Legfried. Grazie, signora Presidente. Kiitos, puhemies Hyvä komission jäsen, minä haluaisin esitellä teille. Vähän aikaa sitten matkustin, en halua mainita lentoyhtiön nimeä, mutta Vittemeristä on kyse ja jotkut matkustajat tulivat hyvin myöhään jostain. Siellä oli valtava kaos matkatavaroiden kanssa ja kaikki saatiin kuitenkin kyyteen kaikki matkatavarat myös ja myöhemmin samantyyppinen tilanne ja silloin ei sallittu enempää kuin yksi käsimatkatavara, ei edes yksittäistä pulloa, joka on nostettu verovapaasti. Siitä syntyi kaos. Tämä ei käy. Voidaan keskustella siitä, otetaanko mukaan enemmän vai vähemmän, mutta lentomatkustajalle pitää olla ihan selvää, alusta lähtien, riippumatta siitä, mistä lentoyhtiöstä on kyse, mistä lentokentästä, pitää olla yhtenäiset säännöt ja siitä komission tulisi huolehtia. Kiitos. Grazie, onorevole. Kiitos, edustaja Senalova. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. V poslední do... Kiitos, eh, puhemies, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Me olemme nähneet eh, toimenpiteitä, jotka ovat hyvin rajoittavia ja vaikeuttavat matkustajien elämää. Tämä koskee käsimatkatavaroita, niiden painoa ja muotoa. Ja matkustaja saa tietää näistä säännöistä vasta siinä vaiheessa, kun hän on nousemassa koneeseen. Ja silloin se on ole liian myöhäistä ja hänen täytyy maksaa tästä ylimääräisestä. Tämä on mielestäni tällaista äh, piiloitettua hinnoittelua, äh, joka kohtaa matkustajat monessa paikassa. Sen vuoksi kehottaisinkin komissiota keskittymään hintojen avoimuuteen, eikä antaa lentoyhtiöille mahdollisuutta laskuttaa ylimääräistä. Edustaja Irgon, olkaa hyvä. Buenos días, comisario. Sabemos... Hyvää päivää, puhemies. Me tiedämme hyvin, minkä takia tänä päivänä keskustelemme tästä, koska on joitakin lentoyhtiöjä, jotka jatkavat näitä epäoikeudenmukaisia sääntöjä, toteuttavat niitä ja matkustajat kärtivät siitä, haluavat alentaa hintoja markkinoilla. Meillä, pitä, meillä on äh, tariffien sekannus ja se johtaa myös väär, väärinymmärryksiin kusta, käy, käyttäjien keskuudessa. Meillä tämä käsimatkatavarakysymys on asia, joka, josta tulee eniten valituksia Euroopassa. Monesti nämä esteet ovat ylitsepääsemättömiä. Meidän täytyy todella laatia hyvä sääntely ja tiedon pitää olla selkeää ja avointa. Meidän pitää kiireesti ryhtyä toimenpiteisiin ja saada eurooppalaiset säännöstöt ja normit, jotta pystymme takaamaan hyvän tiedon välityksen ja, ja avoimuuden lippujen hinnoista. Meidän pitää määritellä tarkasti toimenpiteet. Myös täällä me käsitä käsimatkatavaralle ja mitä artikkeleita voi viedä matkustamoon. Hyvä komission jäsen, jotta voimme todella taata näiden oikeuksien toteutuminen, taata hyvän turvallisuuden. Meidän pitää poistaa väärinkäytös ja taata lentomatkustajien turvallisuus ja hyvinvointi. Kiitos. Kiitos, edustaja Klints. Euroopan unionissa puhutaan kuluttajien oikeuksista kilpailu, oikeanlaista kilpailusta ja niin edelleen. Sitä ei nähdä tässä yhteydessä. Monilla on henkilökohtaista kokemusta siitä, että lentoyhtiöt määrittelevät hyvin vaihtelevalla tapaa, mikä on yksi käsimatkatavara ja minkälaisen voi koneen ottaa. Hyvin sattumanvaraisesti toimitaan halpalentoyhtiöissä. Esimerkiksi lionilainen nainen, joka poistettiin väkivalloin koneesta, kun Hän ei saanut ottaa koneeseen käsilaukkunsa lisäksi yhtä pientä kassia, jonka hän oli ostanut sieltä lentokentältä. Tämä ei käy. Tarvitsemme Euroopan laajuiset säännöt. Kansalaiset eivät luota enää EU-hun, meitä ei nähdä enää suojelmassa kuluttajien oikeuksia. Nyt on hyvä mahdollisuus osoittaa, että on toisin. Antakaa kansalaisille nämä oikeudet, jotka heillä pitäisi jo olla. Kiitos. Honorevole Banyan. Edustaja Banyan, olkaa hyvä. <clears throat> Thank you. Um, I said... Kiitos. Pidän hyvänä tätä suullista kysymystä sen vuoksi, että tämä uskomaton tilanne, mitä me näemme nyt koneeseen astumisen yhteydessä, jossa matkustajille ei ole kerrottu kunnolla ja välillä myös hyvin mielivaltaisesti valitaan sieltä matkustajia, jotka sitten joutuvat riitoihin henkilökunnan kanssa. Minä olen itse ollut mukana tällaisessa kiistatilanteessa. Me näemme myös, että on valtaisia tiukennuksia ja, ja, ja kieltoja lentokentillä. Ymmärrän, että että komissio haluaa, että on tiettyjä sääntöjä, jotka parantavat ja auttavat kilpailua. Minäkin toki suosin tiettyjä sääntöjä, mutta ei liian tiukkoja. Pitäisi olla tällainen minimi-yläraja. Ei meillä varmasti voi olla mitään yhtä yhtenäistä ylärajaa, painorajaa sen vuoksi, että pitkän matkan lento on eri asia kuin lyhyen matkan. Ja jos on esimerkiksi pitkä matka lento, niin silloin saa ottaakin enemmän matkatavaraa. Joten meillä pitäisi olla järkevät joustavat säännöt. Honorevole. Kiitos. Edustaja Meisner, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, komission jäsen. Euroopassa on säännöt, jotka koskevat – ihmisten tavaroiden palveluiden vapaata liikkuvuutta. Me emme halua ylisääntelyä, mutta kuitenkin kunnolliset järkevät puitteet. Nyt puuttuu avoimuutta, nyt ei kunnioiteta matkustajien oikeuksia, kaikki on vähän mielivaltaista. Itse halpalentoyhtiöllä lensin Euroopassa kerran, minulla oli vain pieni laukku ja käsilaukku ja lähestulkoon tulkoon Minut jätettiin koneesta, kun minulla oli enemmän tavaraa. Minä olisin voinut laittaa käsilaukun jopa sinne toisen käsimatkatavaraan ja siellä sitten sanottiin, että joko pitää maksaa tai lähteä koneesta. Tämä oli kyllä todella hankala tilanne. Ja minä halusin vähän nähdä, mitä tapahtuu, jos ajan tätä kysymystä. Minä olen liikennevaliokunnassa ja kaikki matkustajat eivät voi ajaa oikeuksiaan. Se ei käy päänsä me tarvitsemme tähän järkevät säännöt. Honorable. Edustaja Kadenbach, olkaa hyvä. Arvon puhemies, komission jäsen. Me olemme täällä tänään kuulleet jo kaiken näköisiä esimerkkejä, jotka osoittavat, että me todellakin tarvitsemme selkeät säännöt. Tämä täytyy olla kuitenkin säännöt, jotka vastaavat käytäntöä. Ei ole järkeä, että on jokin sääntö, eh, jota, joka antaa mahdollisuuden takaoven kautta asettaa eh, uusia maksuja ja tehdä lentolippujen hinnasta läpinäkymättömän. Keskustelisitte ihmisten kanssa, jotka eivät matkusta ainoastaan bisnesluokassa, vaan ihan tavallisessa luokassa, jolla on esimerkiksi lapsia mukana, jotka tarvitsevat enemmän kuin yhden käsimatkatavaran ja eivät ehkä istu nimenomaan näissä ensimmäisissä riveissä ja sitten yrittävät löytää paikkaa omille tavaroillensa, kun he tulevat myöhemmin koneeseen. Me tarvitsemme järkeviä sääntöjä ja jos, eikä minusta ole järkevää, jos äh, minä joudun jakamaan tavarat sinne sun tänne, äh, kun matkustan lasteni kanssa esimerkiksi kylmästä maasta lämpöiseen maahan tai toisinpäin. Me tarvitsemme kunnolliset säännöt, joka ei kuitenkaan johda lentolippujen hintojen korotukseen. Honorevole Bilbao. Edustaja Bilbao, olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Kiitos puhemies Meillä on aika suuri sopimus siitä näistä, näistä rajoituksista. Ne kyllä tietysti loukkaavat lentomatkustajien oikeuksia eh, eh, ainakin Euroopan yhteisön alueella ja ne aiheuttavat suurta vahinkoa meidän pitää parantaa näitä normeja, jotta voisimme välttää mielivaltaisuuden. Mutta kun tehdään uudistuksia tai harmonisointia, niin jatkuvasti pyydetään uudestaan, niin kuin tässä parlamentissa, uutta prosessia, joka vaatii oman aikansa. Voisimme tietysti toteuttaa muutakin. Yksi olisi se, että vahvistamme valvontatoimenpiteitä. Ja voimme äh, myös valvoa joitakin lentoyhtiöitä ja antaa joitakin sanktioita niille, jotka harjoittavat äh, huonoja käytänteitä. Tämä on välttämätöntä. Minun kysymykseni kuumisarille kuuluu, onko teistä hyvä ajatus se, että te, toteutamme erityiskampanjan, jotta lentomatkustajat ovat todella tietoisia omista oikeuksistaan, ne ovat perillä näistä huonoista käytänteistä ja tietäisivät, mitkä lentoyhtiöt ja mitkä lentokentät harjoittavat huonoja käytäntöitä. Pitäisikö meidän saada matkustajat tietoisemmaksi näistä asioista ja pitäisikö meillä enemmän valvontaorganismeja? Mitkä ovat nämä tunnetut lentoyhtiöt? Mitkä ovat ne lentokentät, joita käytetään? Ovatko ne yleisölle tunnettuja? Onko komissio valmis käynnistämään tämän tyyppisen tiedotuskampanjan. Kiitos. Onorevole Tsikau. Edustaja Tsikau, olkaa hyvä. Mr. Commissioner. Kiitos arvoisa komission jäsen. Viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana lentomatkustajien määrä alueellisilla lentokentillä on kasvanut 84 prosenttia. Euroopan verkostosta 90 prosenttia on alueellisia lentokenttiä, joiden rooli on kasvanut valtavasti viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana, joten pyydämme, että komissio ryhtyy toimiin, jotta tietyt lentoyhtiöt eivät voi enää noudattaa näitä mielivaltaisia päätöksiä käsimatkatavaroista. Nyt pitää harmonisoida sääntöjä käsimatkatavaroista. Tämä on välttämätöntä, jotta voidaan suojella matkustajia joitain liian tiukkoja rajoituksia vastaan ja mahdollistetaan kohtuullinen määrä käsimatkatavaraa, yhden käsimatkatavaran sääntö ja ma- muut mahdolliset säännöt rikkovat kilpailusääntöjä. Komission pitäisi tutkia näitä maksuja, joita vaaditaan lentoyhtiöiden puolelta, koska ne ovat joskus suhteettomia, eivätkä noudata reilun avoimen politiikan periaatetta. Kiitos. Catch the kierros on nyt päättynyt ja annan puheenvuoron komission edustajalle De Huhtil. Olkaa hyvä, komissaari. Uh, Kiitos puhemies arvon jäsenet tästä hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta. Puheenvuorojen lukumäärä teki hyvin selväksi sen, että tämä on asia, joka on herkkä. Haluaisin kiittää teitä kaikkia mielenkiinnostanne tässä asiassa ja jatkan työtäni tekemällä sellaista politiikkaa, joka edistää matkustajien intressejä ja joka myös parantaisi olemassa olevaa lainsäädäntöä avoimuudesta. Kuten sanoinkin jo alussa, me tarkistamme ihan pian matkusta, lentomatkustajien oikeuslainsäädäntöä. Sim Kallas tulee tämän esittämään käsittelemään vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla ja tämä on varmasti mahdollisuus keskustella syvällisemmin kaikista näistä asioista, jotka te otitte esille tänään. Tämä sanottuani niin minusta on hyvin tärkeää, mikä kävi ilmi monista puheenvuoroista, että tarvitaan lisää avoimuutta ja ennakoitavuutta, koska ihmiset ovat olleet hyvin hankalissakin tilanteissa. Ja haluaisin lisätä, että komission jäsen Kallas olisi mielellään henkilökohtaisesti osallistunut tämänpäiväiseen keskusteluun, mutta viime hetken muutokset tämän viikon esityslistoissa estivät tämän. Minä tulen viemään hänelle eteenpäin kaikki teidän kysymyksenne ja olen vakuuttunut, että hän palaa tähän keskusteluissa lentomatkustajien oikeuksista. Kiitos. Grazie, komissario. La Kiitos. Tästä aiheesta keskustelu on päättynyt. Esityslistan mukaisesti siirrymme käsittelemään seuraavaa suullista kysymystä, joka liittyy asetuksesta tiettyjen kolmesta maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä.